Grippin mietintö tiettyjen ilmaan johtuvien, joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta. Ja ensimmäinen puhuja on myös esittelijä herra Andrei Grip, neljä minuuttia. Frau Vorsitzende. Puhemies. Direktiiva, będziemy jutro... Tämä direktiivi, josta äänestämme huomenna, asettaa päästörajat typpioksidien ja pölyn osalta, ja se mahdollistaa myös hiilidioksidipäästöjen valvonnan ja seuraamisen ja tällaisissa 1-10 megawatin laitoksissa. Tämä on yksi osa ilmansuojelupakettia ja niin ikään se täyttää myös sen lainsäädännöllisen porsareijan kahden direktiivin välillä, ekosuunnitteludirektiivin teollisuuden päästöistä annetun direktiivin kohdalla, joka säätelee suurempia ja direktiivin välillä. Toinen niistä koskee yli 50 megawatin laitoksia. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka vaatii, joka vaikuttaa ilman laatuun. Kun ajatellaan olemassa olevia laitoksia ja investointiprojekteja Tämä suoja kattaa yli, enintään 50 megawatin laitokset, jotka lähinnä, joita pyörittävät lähinnä pk-yritykset tai sitten yleisötekijät, toimijat. Ja niitä on käytetty lähinnä lämmittämiseen, jäädyttämiseen. Tätä tässä voidaan luoda korkeat standardit, mutta se vaatii kuitenkin lisätoimia jälkikäteen, jotta, jotta nämä standardit saadaan pantua täytäntöön. Ja tässä erityisesti täytyy muistaa biomassa. Erityistä suojelua ja on omistettu lämpölaitoksille, jotka tuottavat lämpöenergiaa kunnille, joka, ja tämä mahdollistaa, mahdollistaa myös kunnossapitokustannusten pitämisen kohtuullisina. Se, että valvotaan äh, lämmityskustannuksia, äh, siitä hyötyvät myös kuluttajat. Tämä ei ole johtunut pelkästään energias, energiasäästösyistä, vaan siinä voidaan myös äh, vaalia sitten politiikkaa, jolla kiinnitetään huomiota yksittäisiin lämpöyksiköihin. Tämä on erityisen tärkeää tietyillä alueilla, tietyissä Keski-Itä-Euroopan maissa – ja tämä vaikuttaa puolestaan myös tähän ilmanlaatuun. Ja lopullinen teksti on hyvä yhdistelmä tarpeista, jotka liittyvät ympäristön suojeluun, taloudellisiin huoliin. Me olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, jotka voidaan saada pantua täytäntöön ilman, josta hyötyvät operaattorit ja loppukäyttäjät kesäkuussa trilogissa päästiin sopimukseen parlamentin neuvoston ja Euroopan komission välillä ja sopimus on hyväksytty Koreperissä. Ainoastaan yksi maa äänesti vastaan ja tämä oli ja ympäristövaliokunnassa äänestettiin myönteisellä tavalla, jossa päätettiin enemmistö äänestä sen puolesta. Tämä tapahtui jo heinäkuussa neuvotteluissa neuvoston kanssa ne olivat vaikeita. Meidän täytyy sopia kaikista yksittäisistä säädöksistä tässä direktiivissä. Tämä on kuitenkin, kuitenkin luonteeltaan paketti, ja jokaisen elementin muuttaminen vaatisi, vaatisi uutta konseptia tämän ehdotuksen käsittelyssä. Ja haluan kiittää kaikkia samastani tuesta ja erityisesti haluan kiittää koko parlamentin neuvottelujoukkuetta ja kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä ja haluan kiittää myös puheenjohtajamaata ja komission edustajia yhteistyöstä. Tämän ansiosta tämä, tämä on hyvä ja tyydyttävä paketti. Kiitoksia paljon. Danke. Kiitoksia esittelijälle. Sitten komissio, herra Phil Hogan, olkaa hyvä. Uh, Madam President, uh, on... Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on hienoa olla mukana tässä keskustelussa kollegani velin puolesta, joka nyt ei päässyt tänään paikalle. Se, että pyritään vähentämään päästöjä, on yksi tärkeä osa puhtaan ilman pakettia, joka esiteltiin syyskuussa 2013. Ja tämä on osa seitsemättä ympäristötoimintaohjelmaa, jonka avulla voidaan vähentää terveysriskejä. Tunnen tämän ohjelman oikein hyvin. Tämä hyväksyttiin Irlannin puheenjohtajakaudella 2013. Ilmansaasteet ovat tärkein saasteista johtuva kuoleman syy Euroopassa. Yli 100 000 työpäivää menee hukkaan EU:ssa tämän takia. Lainsäädännössä on porsanreikiä ja meidän täytyy nyt tule- vaikuttaa siihen, että päästään tulevaisuuden päästötavoitteisiin, kuten on todettu asiaan liittyvässä direktiivissä, jota vielä käsitellään. Ja komission jäsen Velle haluaisin kiittää esittelijä Grzibia ja hänen kollegoitaan ympäristövaliokunnassa sitoumuksesta tähän työhön. Parlamentin neuvottelutiimin ansiosta on pystytty pitämään kiinni ympäristötavoitteista tässä direktiivissä ja on myöskin puututtu tapauksiin, joissa jäsenvaltiot tarvitsevat tätä täytäntöönpanossa joustavuutta. Joustavuus liittyy biomassaan, lämmitykseen ja jäähdytykseen. Nämä ovat parlamentille tärkeitä kysymyksiä ja näin ilmanlaatupolitiikka on johdonmukaista ja synergiaa voidaan maksimoida. Parlamentti myöskin teki selväksi, että meidän täytyy kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen, hiilidioksidipäästöihin ja komissio puuttuu näihin tarkastelulausekkeissa. Ja huomattaisin myöskin, että direktiivi on hyvä esimerkki paremmasta sääntelystä. Sen pitäisi olla kohtuuhintainen pk-yrityksille ja sen pitää antaa varmuutta kaikille toimijoille – ja samalla minimoida hallinnollinen taakka kaikkien osalta. Ympäristötehokkuuden lisäksi tällä tavalla voidaan edistää EUn teknologiaa ja tällä tavalla teollisuus voi saada suurempia osia tämän teknologian kansainvälisistä markkinoista. Meidän täytyy tietysti tehdä tästä vielä lausunto, joka liittyy täytäntöönpanosäädöksiin. Kiitos. Kiitoksia komissaari. Nyt eh, ITRE-valiokunnasta pitäisi olla herra Fredrik Federli, mutta hän ei ole valitettavasti paikalla. Tämä tarkoittaa, että seuraava on sitten Euroopan kansanpuolueen puolesta herra Giovanni Lavia, kaksi minuuttia. Grazie, presidente, Kiitoksia puhemies komission jäsen Hogan. Haluaisin kiittää esittelijä Grzibia ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä tekstiä. Näin saamme aikaan eurooppalaista lainsäädäntöä ja päästörajoja alalle, jolla ei tähän mennessä ole ollut sääntelyä. Kiitos myöskin komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle rakentavasta hengestä koko tässä prosessissa. Kuten muistatte, tämä kohta keskisuurta polttolaitesta joiden nimellinen lämpöteho on 1-50 megawattia. Ja niitä käytetään eri tarkoitukseen ja meillä on nyt rajoja olemassa olevien ja tulevien polttolaitosten osalta. Ja meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy vähentää jäsenvaltioissa päästöjä. No, tavoitteena tietysti on se, että suojellaan ilmanlaatua ja samalla kansalaisten terveyttä mahdollisilta epäpuhtauksilta ilmassa. Tämä teksti on kompromissi eri kantojen välillä, mutta yleisesti ottaen on saatu aikaan sopimus, joka osittain muuttaa komission ehdotusta. Ja tällä tavalla meillä on paremmat mahdollisuudet toimia ja pääsemme helpommin tavoitteisiin, jotka tähtävät ilmanlaadun parantamiseen ilman, että tästä koituu liikaa byrokratiaa yrityksille. Jäsenvaltioiden täytyy sitten katsoa, millaisia raja-arvoja otetaan käyttöön tietyillä erityisalueilla. Ja meillä on myöskin tarkastuslauseke, jota sitten katsotaan vuonna 2020. Katsomme, millainen energiatehokkuus on sitten silloin näissä polttolaitoksissa. Pariisin huippukokousta silmällä pitäen meidän täytyy muistaa, että EU on tärkeimpiä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me haluamme saada aikaan kunnianhimoisen sopimuksen kiitos niiden ponnisteluiden, joita kaikki osapuolet ovat tehneet. No niin. Kiitoksia. Seuraavaksi Massimo Paulucci, d ryhmän puolesta. Hänellekin kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. No nyt on puhuttu paljon ja vihdoinkin tehdään jotain. Vihdoinkin meillä on tästä nyt äänestys. Yli 140 000 yritystä joiden lämpöteho on 1-50 megawattia. Nyt meillä on vihdoinkin sääntelyä. Näissä tuotetaan sähköä, lämmitystä, jäähdytystä, lämpöä, höyryä teollisuuden prosesseja varten. Sieltä tulee paljon rikkidioksidipäästöjä, typen oksideja ja pölypäästöjä. Ja meidän täytyy tehokkaasti torjua ilman saastumista. Ja täytyy muistaa, ja komission jäsenkin sanoi, että Euroopassa tärkein kuolin syy Yksi tärkeimpiä on tämä kysymys Ja sosiaalisten demokraattien ryhmä ei ihan halunnut tätä. Tämä on tietysti askel eteenpäin, joka suojelee terveyttämme ja planeettaa ilman, että kuitenkaan vahingoitetaan eurooppalaisia yrityksiä. Me haluamme, että tässä tehdään selkeitä valintoja meidän täytyy miettiä valvonta kysymyksiä myöskin hiilimonoksidin osalta. Ja meidän täytyy muistaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuus miettiä raja-arvoja erityisalueilla. Ja meidän täytyy vähentää näitä poikkeuksia. Ja meidän täytyy miettiä hiukan pidempää aikataulua polttolaitoksille, jotka käyttävät biomassaa polttoaineena. Ja huomenna me tuemme sitten tätä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmän puolesta Rova Wisniewska, kaksi minuuttia. E, Kiitokset puhemies. Hyvät naiset ja herrat. On hyviä, hyvä uutinen, että tiettyjen ilman joutuvien epäpuhtausten, puhtauspäästöjen rajoittamisdirektiivi todellakin kattaa kuulemani pelot. Tärkeää oli juuri saada myös nämä lämmitysjärjestelmät mukaan. Puolassakin monet lämmitysjärjestelmät pohjautuvat hiileen ja meillä on tuota raaka-ainetta eli hiiltä hyvin paljon ja näitä täytyy nyt ryhtyä uudistamaan. Puolan lainsäädännössä on pakotettu uudistuksiin ja se taas lisää kustannuksia. Lopulta laitoksia joudutaan sulkemaan ja joutuisimme käyttämään yksittäisiä sähkötyisiä lämmitysjärjestelmiä ja se on kalliimpaa ja myös valvoa näitä järjestelmiä ympäristön ja kansanterveyden kannalta tällainen kehitys olisi vastoin suosituksia. Eli tällaisten tässä vuoteen 2030 asti on jätetty poikkeusaika. Se on kyllä järkevä ajatus ja olen tyytyväinen siihen, että oma ehdotukseni on tullut tähän direktiiviin mukaan. Arvio täytyy tehdä vakalta pohjalta, vakaissa olosuhteista, vakaissa olosuhteissa Volkswagen-skandaali huijauksineen ja petoksineen, varsinkin sellaisesta maasta, joka haluaa viedä eteenpäin päästöjen vähentämisiä osoittaa, että meidän täytyy realistisesti suhtautua päästöjen vähentämiseen ja myös siihen, miten meidän täytyy myös valvoa täytäntöönpannaanko säädäntömme. Kiitoksia. Sitten vuorossa ALDE-ryhmän puolesta herra Jan Huitema, kaksi minuuttia. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Olen varjoesitteli Aldesta ja haluaisin kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Me olemme yhdessä saaneet aikaan hyvän tuloksen. Ja tässä nyt ympärist, ympyrä on täydellytynyt tässä prosessissa. Tässä on kyse keskisuurista polttoaitoksista ja kyse on siitä, että vähennetään rikkidioksidipäästöjä ja typenoksidia. Ne vaikuttavat terveyteen ja ilmanlaatuun ja neuvoston ja parlamentin välinen hyvä yhteistyö on nyt saanut aikaan hyvän paketin, jossa on sitten taattu hyvät säännöt koko Euroopalle. Ryhmäni kanta oli se, että mahdollisimman vähän olisi poikkeuksia näistä päästörajoista ja siinä on onnistuttu, mutta joitain poikkeuksia on kuitenkin puolustettava. Meidän täytyy muistaa käytännön asiat ja Euroopan unionissa käytetään biomassaa, sitä pitää stimuloida. Ja biomassa polttolaitosten osalta sääntöjä on myöskin sovellettu. Ja meidän täytyy välttää päällekkäistä lainsäädäntöä. Ja on myöskin muita poikkeuksia. On esimerkiksi hätätilanteita. On tiettyjä laitoksia, joita voidaan käyttää ainoastaan hätätilanteissa eikä tavallisissa olosuhteissa. Me haluamme vähentää byrokratiaa. Sääntöjen pitää olla yksinkertaisempia ja meillä pitää olla yksinkertainen soveltamisjärjestelmä. Ja jäsenvaltiot voivat tästä nyt oppia ja joissain eläm- jäsenvaltioissa yrityselämä on jo hyvin pitkälti mukautunut näihin sääntöihin ja olen nyt tyytyväinen tähän neuvottelutulokseen. Ja koko Euroopan alalla tehdään nyt työtä, jotta voidaan vähentää ilman saasteisiin liittyviä ongelmia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten on vuorossa GUE-ryhmän puolesta rouva Estefania Torres Martínez vuorossa minuutti 30. Olemme tyytyväisiä tästä konsensuksesta. Olemme sitä mieltä, että on merkittävää saada se koko Euroopassa käyttöön ja tässä viitaamme myös Kanarian saariin, Asoreihin ja Madeiran me emme voi väittää, että näiden saarten kaukaisuus estäisi niiden kansalaisia nauttimasta puhtaasta ilmanlaadusta. Tässä ei voi luoda minkäänlaista oikeudellista tyhjiötä ja näin voidaan taas huonontaa kansalaisten terveyttä ja myös ympäristön tilaa. Kansalaisten edut eivät saa mennä yritysten ulkopuolelle. Näin kuitenkin kävi, kun Repsolista tuli eh, merkittävin kaasun tuottaja Euroopassa ja se vaikutti myös Kanarian tilanteeseen. Me tarvitsemme tiukkaa lainsäädäntöä, jotta tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästö ilmaan voidaan, kes, voidaan, voidaan estää. Ja vuonna 2009 puhuttiin mahdollisista petoksista, eikä siitä ole tehty kuitenkaan yhtään mitään ja ollaan nyt ajauduttu skandaaleihin. Ja tämä liittyy tietysti fossiilisiin polttoaineisiin. aine, välineisiin ja eikä olla ollenkaan kiinnostuneita muuttamaan tuotantomenetelmiä. Tässä täytyy kiinnittää huomiota myös Pariisin huippukokoukseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Nyt täytyy nähdä asia hyvinkin monelta puolelta. Kiitoksia. Sitten vuorossa vihreiden Euroopan ja Euroopan vanhallisen puolesta Michelle Rivasi puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia ensinnäkin varjoesittelemme ei nyt ikävä kyllä päässyt paikalle, eli Rivasin puolesta haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ja on hyvä, että on nyt päästy näin pitkälle. Tämä on tärkeä asia. Olemme puhuneet näistä päästöistä aika paljon tänään. Puhuttiin autojen päästöistä, nyt puhutaan sitten näistä keskisuurista polttolaitoksista. Ja aina on aika hankala säätää läkejä. Aina kun puhutaan ilmanlaadusta, ihmiset sanovat, no tärkeintä on politiikka, joka tähtää siihen, että puututaan näihin perussyihin. Mutta sitten kun niin tehdään, niin sitten politiikassa on paljon vaatimuksia sitä, että täytyy luoda porsanreikiä, pidentää aikataulua ja täytyy kehittää poikkeuksia. Ja näin oli tässäkin tapauksessa. Eli on harmi nyt, että neuvosto ei ole paikalla, koska neuvosto halusi luoda näitä porsan reikiä tähän lainsäädäntöön ja on hyvä, että parlamentti onnistui poistamaan moni, monet näistä porsanreistä. Eli me tuemme tätä mietintöä, koska tämä on parannus. Tämä koskee 20 prosenttia päästöistä, mutta aina kun käsitellään näitä perusongelmia, niin täytyy olla valppaana, täytyy olla varmoja, että niihin puututaan, koska muuten – me emme pääse ilmastotavoitteisiin ja se on kansalaisten etu ja meidän täytyy toimia oikeudenmukaisesti ja tässä nyt suurin piirtein on onnistuttu, mutta tulos olisi ollut parempi, jos neuvosto olisi tehnyt vähän enemmän yhteistyötä. Kiitoksia. <clears throat> Heikko, teillä on sininen kortti. Hyväksyttekö te sen? Etrich, puoli minuuttia. Accepting the blue card, sir, at this late time of night. Niin, kiitokset sinisen kortin hyväksymisestä näinkin myöhään. Niin te puhuitte siitä, että pitäisi puuttua sääsaasteiden lähtöön. No kyse on teollisuudesta. Tietenkin tarvitaan teollisuutta, jotta meillä on varoja luoda myös puhtaampaa ilmaa. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että mitä tahansa lainsäädäntöä me tästä talosta luomme, niin se suosisi myös teollisuutta. Oh.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 Kyllä me tiedämme, mitä me teemme tässä. Olemme olleet hyvin teollisuusystävällisiä tässä asiassa. Vain yksi asia. Tällä hetkellä me maksamme miljardeja äh, terveydenhuoltoon tämän saastuneen ilman takia. Tämä koskee kaikkea. Olette varmasti samaa mieltä, että saastuttaja maksaa periaate, jota me yritämme tehdä. Se varmistaa sen, että jotka saastuttavat, ne maksavat, eikä koko yhteiskunta maksa niiden puolesta, jotka saastuttavat. Ja varmasti teidänkin puolella voidaan pitää tätä hyvän ajatuksena. Kiitoksia. Sitten vuorossa minuutin verran Pirnikolla Pedicini EFDDn eh, e ryhmän puolesta. Kiitoksia, puhemies. Tämä ehdotus liittyy direktiivin, että tällä nyt tukitaan porsanreikiä lainsäädännössä. Tältä alalta on puuttunut sääntelyä, mutta tyhjyyttä ei voi täyttää tyhjyydellä. Eli tässä ei ole otettu mukaan kaikkia myrkyllisiä aineita, kuten esimerkiksi elohopea, ja siksi tämä direktiivi on epätäydellinen. Parlamentin tekevät muutokset ovat heikentäneet komission ehdotusta, ja erityisesti lainsäädännöstä on jätetty pois esimerkiksi offshore-oljunpyräislaitat ja biomassa polttolaitokset, jotka saattavat myöskin olla hyvin saastuttavia. Ja kun puhutaan sitten kilpailukyvystä yrityksissä, niin siellähän täytyy miettiä ekologista innovaatio, eli miettiä uutta ilmaista puhdasta energiaa. Ja jotkut sanovat, että tämä on parempi kuin ei mitään, mutta tässä taas autetaan sitten öljyalan monikansallisia yrityksiä. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomien puolesta herra Zoltan Paltsa, minuutti. Kiitos puhemies, kiitoksia, että sain puheenvuoron kun tapasitte kesäkuussa, komissio sanoi, että Euroopan unioni on lausunut kansainvälisille foorumille, että se on sitoutunut siihen, että me varmistamme sen, että vähennämme saasteiden määrää, puhdistamme ilmaa ja haluaisimme johtaa esimerkillemme ja näytämme muille maille esimerkkejä. Me olemme tietenkin ylpeitä itsestämme, mutta katsokaa mitä tapahtui Volkswagenin kohdalla. Oli aika mukavaa kuulla ylpeitä lausumia, mutta tämä on aika hämmästyttävää, mitä tapahtui Volkswagenin kanssa entäpä sitten meidän velvollisuutemme? Meidän velvollisuutemme ei ole olla pelkästään paikata asioita, vaan meidän, tärke, meidän on tärkeitä, tärkeitä on viedä tarpeellisia asioita eteenpäin. Ja ilman saastuminen on sellainen, että niin monet Euroopan kansalaiset kärsivät ilman laadusta. Komissaari onnit, ja onnittelen äh, esittelijää. Tämä oli miellyttävä, komissaari ennotteli äh, esittelijää, tämä oli kiva kuulla, mutta, mutta äh, tarkistuksemme ovat kuitenkin tarpeita. Sitten rouva Anni Schreier-Piirik vuorossa kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kiitoksia esittelijälle ja hänen tekemästään työstä tässä teknisessä kysymyksessä. Tämä on kuitenkin hyvin poliittinen kysymys nyt puhutaan tiettyjen päästöjen rajoittamisesta keskisuurissa polttolaitoksissa ja myöskin esimerkiksi maataloudessa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä kansalaisille. Ja Euroopassa jollain alueella on ollut valtava edistystä, mitä tulee ilmanlaadun parantumiseen, mutta joissain osissa EUta ilmanlaatu ei ole tavoitteiden tasalla meidän täytyy käsitellä hyvin näitä kysymyksiä, ne liittyvät kansanterveyteen. Ja me emme saa jättää mitään ponsareikiä lainsäädäntöön. Meidän täytyy varmistaa, että tämä on toteutettavissa. Ja siksi on tärkeää, että Euroopan komissio arvioi, ovatko nämä raja-arvot sellaiset, että niitä pitää muuttaa nyt, kun meillä on uutta teknologiaa käytössä. Parasta teknologiaa on hyödynnettävä me emme aina voi nostaa näitä päästörajoja, jotta kun ajatelemme, että tulevaisuudessa tämä ilmanpuhdistusteknologia on tehokkaampaa ja halvempaa. Meidän täytyy pysyä kunnianhimoisina ja meidän täytyy miettiä toteutettavuutta, taloudellisia vaikutuksia ja työmahdollisuuksia. Ja mitä tulee esimerkiksi taloudellisen toiminnan loppumiseen tai työpaikkojen menettämiseen, meidän täytyy ottaa nämäkin asiat huomioon kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ympäristökysymyksissä ja me emme saa toimia fanaattisesti. Meidän, tämä teksti on saanut paljon tukea valiokunnassa monista poliittisista ryhmistä ja tähän on otettu mukaan muutama poikkeus, joka liittyy tiettyihin eurooppalaisiin alueisiin, joilla on ongelmia ilmanlaadun kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi Gilles Parnio, minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen kohta Pariisissa on tuo huippukokous ja me puolustamme kasvihuonekaasujen vähennystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Meidän, me mietimme sitä, mitä meidän täytyy tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja miten parannamme hengittämämme ilmaa. Kolmesta 48 000 henkeä menehtyy vuosittain huonon ilmanlaadun vuoksi. Euroopan ilmanlaatu asettaa vaaraan kansalaisemme ja tämän tekstin kautta me olemme saaneet tällaisten typioksidien ja mm, kautta parannuksia tähän tekstiin samoin kuin hiilimonoksidin kautta ja näin komission on ryhdyttävä pystyvät mitä nopeimmin lainsäädäntöä laatimaan. Hyvä puhemies, minä parlamentin puolesta raportoin tuota Pariisin huippukokousta ja pidän tätä hyvänä merkkinä ilman laadun parantamiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Julie Görlich, minuutti. Thank you, Madam President. On... Kiitos puhemies. Valtuuskuntani puolesta haluan pitää hyvänä tätä sopimusta Tiedän, että tämä oli vaikea neuvotteluasetelma ja tämä on reilu kompromissi eri näkökohtien välillä ja haluankin tässä yhteydessä aivan erityisesti onnitella esittelijää hänen taitavasta toiminnastaan tässä tärkeässä asiassa. Uskon, että on erittäin tärkeää saada sopu aikaan, että saada tämä käyntiin mahdollisimman nopeasti. Ja, ja meillä on ongelmia huonosti ilmanlaadusta johtuvia sairauksien takia. On hyvin helppoa vaan vaatia äh, täydellistä, mutta täydellinen on joskus hyvä vihollinen. Haluaisinkin nähdä kunnianhimoisen äh, äh, yhteydessä pragmatiik- pragmatiikkaa. Me tarvitsemme investointeja, uutta teknologiaa, uusia uusiutuvia energialähteitä, joita käytettäisiin. Se pidän hyvän. Vielen Dank. Kiitoksia sitten, Ranius Turvalds, minuutti. Vielen Dank. Äh, niin, me olemme lähestulkoon koko päivän puhuneet ilmanlaadusta eri näkökulmista. Ja me olemme tästä huolestuneitakin ja aivan ennen kuin lähdin Strasbourgiin, niin näin Suomessa kiinnostavan uutisen Suomen Lapissa voi puhtainta ilmaa hengittää. No se ei tietenkään ole mikään ihme. Siellä on neljä kilometriä kohti kaksi asukasta. No ilmanlaatu on tietysti merkittävä asia, mutta meillä on lähestulkoon hyvä kompromissi nyt kyseessä. Ja näin kaikki laitokset Euroopan unionin jäsenvaltioissa pyrkivät edistämään ilmanlaadun parantamista, mutta meidän täytyy silti välttää tällaista yksi, yksi kattaa kaikki eh, lainsäädännön osat. Ja Lappi on tästäkin hyvä esimerkki. Siellä on kovat talvet, kylmät talvet, eh, mutta joulupukki siellä silti rekensä kanssa kiertelee. Kiitoksia, mutta ei joulu vielä ole käsillä. Seuraavaksi rova Katarina Konečna minuutti. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně. Kiitoksia, puhemies hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat käsitelleet päästöjä ja päästörajoituksia jo hyvin pitkään. Ja monilla tavoin on onnistuttu. On hyvä, että nyt on kiinnitetty huomiota alle 50 megawatin polttolaitoksiin. Meidän täytyy vielä katsoa esimerkiksi näitä dioksidipäästöjen rajoituksia. Joissain maissa näistä saattaa olla haittaa. Se saattaa johtaa siihen, että pienet polttolaitokset suljetaan ja se johtaa sitten hiilin käyttöön ja silloinhan päästöt taas lisääntyvät. Tuen kuitenkin tätä ehdotusta ja uskon, että meidän täytyy käsitellä omalla alueeni laitoksia, jotka aiheuttavat valtavasti päästöjä, eivät ainoastaan Tsekin tasavallassa, vaan myöskin Puolan puolelta. Eli meidän täytyy vähentää päästöjä kaikissa maissa, sekä pienissä että suurissa jäsenvaltioissa, ja meidän pitää toimia oikeudenmukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Julia Reed, minuutti. Madam President, Puhemies, minun puolueeni uskoo, että on tärkeää parantaa ilmanlaatua Euroopassa mutta me vastustamme tällaista ehdotusta, jossa luodaan uutta EU-lainsäädäntöä tällä alalla. Me vastustamme tätä ekosuunnittelua ja teollisuusdirektiiviä, teollisuuden päästödirektiiviä, ja että nyt katetaan yhdellä direktiivillä kaikki keskikokoiset polttolaitokset ja me, tätä rekisteröintiä me vastustamme, jossa luodaan uusia ää, laitoksia. Tämä ei kuitenkaan ole asia, joka, jota pitäisi säännellä vai, ää, Brysselin byrokraattien toimista, joita ei ole valittu. Me tuemme niitä poikkeuksia tähän direktiiviin, joita mahdollistavat, jotka he, he lieventävät tämän sääntelyn vaikutuksia. Nykyinen poliittinen kehys antaa juridista epävarmuutta ja, ja, vähentää, ja vähentää investointiympäristöä. Tämä myöskin heiko, tämä heikentää tuottavuutta tämä, ja tämä lainsäädäntö ei edistä teollistumista Euroopassa. Euroopan täytyy saada kilpailukykyiset takansa ja parantaa tuottavuuttaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Mariana Petir, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies Hyvä komission jäsen. Ilman saastuminen vaikuttaa kansanterveyteen ja myös ympäristön tilaan. Terveen ilman ohjelman mukaan vuoteen 2010 mennessä oltiin ajauduttu valtavaan määrään ilmansaastepartikkeleita ilmassa ja ihmisiä menehtyy tämän vuoksi ja siitä aiheutuu vartavia kustannuksia, kun menetetään myös työtunteja, työ- ja työpanosta ja lähestulkoon miljardi euroa aiheutuu kustannuksia myös rakennuksille ja myös kansanterveyteen kuluu rahaa ilman laatu Euroopan unionissa on kuitenkin parantunut viimeisten kymmenien vuosien aikana, mutta kuitenkin ilman saasteet ovat valtava ongelma. Kroatiassa on pyritty kansallista lainsäädäntöä parantamaan pitkät ajat myös pienet ja keskisuuret polttolaitokset ovat meidän lainsäädännön piirissä ja ilmanlaatua ja niiden toimintaa valvotaan kovasti tarkoin tosin meille tulee meidän ilmatilamme Bosnia-Herzegovinasta ilman saasteita ja, ja myös muista maista meille tulee ilmansaasteita niiden polttolaitoksista. Olemme tyytyväisiä tähän uuteen direktiiviin, nimittäin on aivan välttämätöntä laatia vähimmäisvaatimukset pienille ja keskisuurille polttolaitoksille myös, mutta hallinnollista taakkaa ei saisi kasvattaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Carlos jo minuutti. Signora Presidente, signor Commissario, Puhemies, komission jäsen. Tämä mietintö on hyvin tärkeä kun ajatellaan nyt ilmastohuippukokousta ja keskustelua yleisesti ottaen päästöistä. Meidän täytyy olla johtajia, mitä tulee näiden päästöjen rajoittamiseen, jotta voimme parantaa ilmanlaatua ja myöskin täytyy muistaa uusi teknologia, johon meidän täytyy Euroopassa panostaa. Meidän on taattava ilmanlaatu ja Tämä on meille nyt mahdollisuus toimia johtajina myöskin teknologisesti. Eli strategian täytyy tässä tapauksessa pohjautua eurooppalaisen energiaan. Ja elämme nyt hetkeä, jolloin kansalaiset katsovat meihin ja meidän täytyy olla uskottavia itsellemme ja myöskin kansalaisten suuntaan. Ja tässä direktiivissä on yksinkertaistamistoimia, ja tässä on monia mahdollisuuksia täytäntöpanon osalta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Evsen Stosinovski, minuutti. Kiitoksia puhemies. Komissaari, on, että tällaiset yksittäiset toimenpiteet jäsenvaltioiden raja-alueilla ovat tarpeen. Siellä monissa paikoissa kärsitään saasteista, jotka tulevat muistakin maista ja kuitenkin poikkeuksia on ja ovat erilaisia. On varmastikin tärkeää ratkaista tämä ongelma, joka, joka aiheutuu pienistä laitoksista, mutta millä tavalla se hoidetaan. Mutta tässä meillä on kuitenkin paljon tällaisia laitoksia, ja jos me haluamme päästä jonkinlaiseen kohtuulliseen tulokseen äh, saasteiden rajoittamisessa, on tärkeää puuttua tähän asiaan kokonaisvaltaisella tavalla, joka ei äh, lisää hallinnollista taakkaa, mutta tällaiset, tällaiset askeleet ovat myös, voivat olla motivoivia. Ja, ja on tärkeää myös innostaa äh, laitoksia, laitosten omistajia uudistamaan näitä laitoksia, joka myötä vaikuttaa sitten seuraavaksi äh, on se minuutti, kaksi minuuttia. Kiitos hyvä komission jäsen. Olen iloinen ehdotuksesta, mutta kuitenkin kuitenkaan en voi täysin käsittää, miksi merentakaiset alueet on jätetty ulkopuolelle, miksi ne eivät voi hyötyä tästä hyvästä direktiivistä. Energialopparit ovat tietysti puhuneet asiasta, mutta minä tulen tuolta Kaumerikan takaisilta alueelta ja minun mielestäni tässä jätetään nyt meidät ilman laatutavoitteiden ulkopuolelle ja näiden terveyttä edistävien keinojen ulkopuolelle. Eli tämä vain koskisi Manner-Eurooppaa. En usko siihen. Täytyisi toimia toisella tavalla ja täytyisi ottaa huomioon näiden alueiden erityispiirteet. Jos katsotte tuota artiklaa 349, siitä on käytetty nyt väärän suuntaisesti, enkä voi tätä hyväksyä ja toivon, että kollegat huomenna hyväksyisivät eh, tarkistukset, jotka olen tehnyt asian korjaamiseksi. Ähm. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Bill Etheridge, minuutti. Thank you. So here we are. Kiitoksia. Eli nyt uusi direktiivi ilmansaasteita vastaan. Me kaikki haluamme puhdasta ilmaa. Itse tulen West Midlandsin Black Countryn alueelta. Ja se johtuu siitä, että siellä oli välillä ilma aivan mustaa, siellä oli smogia. Ja monet ihmiset alueella kuolivat saasteisiin, eli ymmärrän kyllä, että tarvitaan puhdasta ilmaa. Tämä nyt enää ei ole ongelma, koska teollisuuden häviäminen on johtanut vähempään tuotantoon ja brittihallitus on päättänyt myöskin puhdistaa ilmaa. Iso-Britannian ei tarvitse, ei tarvitse eurooppalaista sääntelyä. Uskon, että voimme hoitaa tämän asian itse. Mutta uskon kuitenkin, että se, joka hoitaa tätä asiaa, hän, sillä täytyy toimia varovaisesti, ettei ryhdytä toimiin, jolloin tuotannosta ja teollisuudesta tulee yhä vaikeampi harjoittaa. Teollisuutemme ei saa enää rankaista itseään, eli toimikaa valppaina, ja sanon vielä, että yhdistynyt kuningaskunta voi toimia tässä ihan omin päin. Seuraavaksi äh, Elisabeth Kazasina Lukasiewska, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies Ilmasto- ja energiapolitiikkaa ovat unionin yksi, yksiä avainkysymyksiä. Ja jos ajattelen nykyistä kriisiä Euroopassa, niin nämä kysymykset nousevat entistä merkittävimmiksi. Euroopan ja jäsenvaltioiden on, kannalta tämä on kuitenkin suuri haaste, erityisesti jos ajattelemme ilman saasteita ja niiden aiheuttamia lähes 400 000 ennenaikaista kuolemaa ja varsinkin terveyspalvelukustannuksia, jotka syntyvät pelkästään näistä vääristä partikkeleista. Miljardeja euroja terveyspalveluihin kulutetaan. Tässä on käyty myös Volkswagen-keskustelua. Jos asioita ajatellaan vastuullisesti, niin sitten täytyy miettiä, miten me kohtelemme teollisuuttamme, jos teollisuus ajautuu niin pitkälle, että ryhtyy petoksellisia huijaustuloksia tuottamaan. Olemmeko me luoneet liian tiukkoja sääntöjä? Ja onko kyse vain yhdestä ainoasta tapauksesta tässä Volkswagen-kysymyksessä? Onnitteluni eh, esittelijälle tästä erinomaisesta työstä. Kiitokset eh, eri sidosryhmien äänen kuulemisesta sekä meille että unionin toimielimille on tärkeää käyttää eh, sellaista lainsäädäntöä, joka pohjautuu eh, maalaisjärkeen. Ja erityisesti mietin tässä eh, mono dioksideja ja typen oksideita ja niiden, kautta me voi, niiden rajoittamisen kautta voimme suojella kansalaistemme terveyttä ja ympäristöä myös tur, turhitta byrokraattisista seurauksista pk-yrityksille. Odbiorców gospodarstw domowych. Dziękuję bardzo ja näin myöskään loppukuluttaja ei joudu kärsimään. Kiitoksia. Seuraavaksi Kadenbach minuutti. Arvoisa Herra komissaari, rouva puhemies, olen iloinen siitä, että tänään käydään keskustelua, se, joka, jossa, joka on laajalti sellaista, joka on ymmärrettävää kansalaisille. Silloin kun me puhumme tavoitteista, mitä me haluamme saada aikaan, tässä, näissä toimenpiteissä on kyse siitä, että Eurooppaan saadaan puhtaampaa iltaa, että estettäisiin se, että 400 000 ihmistä Euroopassa vuosittain kuolee ennenaikaisesti ilmansaasteiden takia, hengitysvaikeusten ja hengitysvaikeuksien takia, syövän takia. Me keskustelemme tänään siitä, että, tähän liittyvät kustannukset ovat jotakin 239 miljardia euroa vuodessa. Sekin voidaan estää. Ja tämä on tärkeä asia meidän täytyy sanoa, miksi me sen teemme. Me olemme kerrankin osoittaneet, että ei ole kysymys siitä, että ahdistellaan yrityksiä. Meidän täytyy selvittää tavoitteet ja tämä kompromissi on hyväksyttävä kompromissi, koska se, se ottaa huomioon ne eurooppalaisten asialliset huolet, mutta samalla se sisältää toimenpiteitä, että teollisuus ja talous voi hyväksyä tällaisen kompromissin. Minusta meidän pitäisi tukea tätä kompromissia. Danke sehr. Kiitoksia. Seuraavaksi herra eh, Jaskiewicz, minuutti. Kiitoksia puhemies. Gribin mietinnössä käsitellään tärkeää asiaa sääntelyn puutetta keskisuurilla polttolaitoksilla. Tämä on porsaan reikää lainsäädännössä ja tämä johtaa ongelmiin, kun ajatellaan tätä sääntelyn kannalta. Meidän pitäisi rajoittaa saasteiden päätymistä ilmaan, mutta nyt on hyvin hankalaa kuitenkin näissä olosuhteissa olla kilpailukykyinen ja tämä johtaa myöskin lisäkustannuksiin. Me haluamme EU-ssa kunnollista sääntelyä ja sitten esimerkiksi Kiina, Yhdysvallat tai Japani eivät tee mitään tällaisten rajoitusten käyttöönottamisen suhteen. Ja siksi Euroopan, eurooppalaisten yritysten on vaikeampi toimia kansainvälisillä markkinoilla ja me menetämme myöskin työpaikkoja. Eli meidän täytyy olla varovaisia, kun mietimme tällaisia ratkaisuja ja meidän täytyy varmistaa, ettei tästä koidu lisäkustannuksia, vaikka ne ovat tehottomia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Lin Boylen minuutti. Uh, thank you, Chair. Um, although Kiitos puhemies. Olen uh, eri mieltä eri poikkeuksista tässä tekstissä, mutta kuitenkin olen tyytyväinen tähän tekstiin, kun puhutaan myös pienistä ja keskisuurista polttolaitoksista ensimmäistä kertaa ja lopultakin on päästy tähän tavoitteeseen pienten ja keskisuurten laitosten kanssa. Ilmansaasteet ovat ongelma Euroopassa ja 1300 kuolemaa Irlannissakin vuosittain nähdään ilmansaasteiden vuoksi. Ja tähän menee kolme miljardia euroa terveyskustannuksissa Euroopan unionissa. Tämä, nämä kustannukset tulevat kansan kansantalousarviosta ja vaikuttavat kansanterveyteen, mutta myös ympäristöön ympäristökysymykset täytyy ottaa huomioon. Me emme voi vain kiertää kehää ilman saastekysymyksessä. Tämä, nämä typen oksidisäännöt todellakin nyt täytyy ottaa vakavasti, jos me haluamme tilannetta oikeasti muuttaa. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia, herra Shava Sokor. Despite the strong progress in... Vaikka edistystä on tapahtunut esimerkiksi mitä tulee rikkidioksidipäästöihin, niin silti EUn ilmanlaatu ei ole riittävän hyvällä tasolla. Ja tämän seurauksena saasteet aiheuttavat vakavia terveysongelmia ja vahingoittavat myös ympäristöä ja elämänlaatua. Ja tämä on myöskin taloudellisesti kallista terveydenhuoltokustannukset näistä syistä ovat miljardia euroja vuosittain, ja siksi on hyvä, että meillä on nyt tämä teksti, jolla voidaan tukkia porsaan reikiä aikaisemmissa direktiiveissä ja kuitenkin vältellään päällekkäistä sääntelyä. Mutta kun otetaan huomioon, että 75 prosenttia keskisuurista polttotuksista ovat pk-yrityksiä, niin ei pidä asettaa liian kovaa hallinnosta taakkaa tällaisille yrityksille. Ja siksi meidän täytyy katsoa näiden polttolaitosten kokoa. Meidän täytyy muistaa tasapaino kustannusten ja ympäristönsuojelun välillä. Ja on hyvä, että tässä on myöskin näitä joustavia aikatauluja, mitä tulee biopolttolaitoksiin ja erillään oleviin polttolaitoksiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten rouva Miepetra Kumpulema-Natri, minuutti

Haluaisin tukea tätä tekstiä ja erityisesti, kuten on sanottu, tässä tukitaan lainsäädännön porsanreikiä, mitä tulee näihin keskisuuriin polttolaitoksiin, joiden lämpöteho on korkeintaan 50 megawattia. Nämä polttolaitokset edustavat 80 prosenttia käytetyistä polttolaitoksista ja ne kuitenkin aiheuttavat noin kolmanneksen rikkidioksidipäästöistä typenoksidien päästöistä ja pölypäästöistä. Ja ilmansaasteet vaikuttavat huomattavasti kansanterveyteen ja se aiheuttaa myöskin paljon kustannuksia. Tämä lopullinen teksti, kiitos esittelijän työn, jota haluaisin kiittää, ja Paulucci on meidän varjoesittelemme. Ja sitten Italian kaudella tätä asiaa vietiin eteenpäin ja saatiin hyviä tuloksia. Tämä on rohkea teksti, ja jos sitä sovelletaan vaiheittain, sekä uusiin että olemassa oleviin polttolaitoksiin, niin tällä tavalla voidaan huomattavasti vaikuttaa ilmansaasteiden vähenemiseen ilman, että yrityksemme joutuisivat kuitenkaan kantamaan liian suuria hallinnollisia taakkoja. Sitten Kärsli menettely ensimmäiseksi minuutin ajan puhuu seuraava puhuja. Kiitos puhemies lainsäädäntö on oikein mainio tämä ehdotus ja on voitu myös luoda yhteys ilman laadun ja myös ilmastonmuutoksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan välille tässä voidaan käyttää uusta teknologiaa päästäksemme näihin rajoihin, joita komissio esittää. Erityisen merkittävää on myös muistaa nuo meren takaiset alueet myös saaristoalueilla. Ja täytyy tietysti ottaa myös logistiiset kysymykset ja teknologiset valmiudet noilla merentakaisilla alueilla huomioon. Jos ajattelen esimerkiksi Azorien aluetta. Sieltä olen peräisin ja siitä, sieltä voidaan saada hyviä esimerkkejä ympäristön suojelussa, kun on tehty jatkuvasti kompromisseja logistiikan, teknologian ja kulttuuriperinnön ja ympäristön kanssa. Kaikki e, toimivat yhdessä. Kiitoksia, herra Nutis Marias, minuutti. Kiitoksia haluaisin kertoa teille suurista ongelmista, joita minun maassani Kreikassa on ollut kahtena viime talvena. Esimerkiksi Ateenassa ja Thessalonikissa on ollut smogia, ja se johtuu pöytäkirjasta, joka on nostanut sähkön verotusta, ja tuhannet kreikkalaiset joutuvat miettimään lämmittämistä – joka on hyvin vanhaa, eli he polttavat esimerkiksi myrkyllisiä aineita, jotka haittaavat kansan terveyttä. Eli Kreikan hallituksen pitäisi nyt päättää, että arvonlisävero on 0 prosenttia, ja mitä tulee sähköön ja lämmitysöljyyn. Ja nyt edessä on uusi talvi, ja edessämme on jälleen smogin atomipommi, ja Tämä on sitten Troikan, Syrizan ja hallituksen vastuulla. Seuraavaksi edustaja Robe, minuutti. Sie haben das Wort. Olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė. Pritariu šiam pranešimui, kuris nustato griežtas oro taršos. Kiitos puhemies. Minä olen tukenut tätä ehdotusta päästöjen rajoittamiseksi. On aivan oikein saada nämä biomassapoikkeukset myös käyttöön Lietua geopoliittisista ilmiselvistä syistä pyrkii pääsemään uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Tosin meillä kyllä edelleenkin on sellaisia polttolaitoksia, jotka eivät vastaa uuden uusia vaatimuksia ja haluaisinkin kiinnittää komission huomiota myös tällaisten laitosten tarkkailuun, jotta ne sitten tietyn ajan kuluttua vastaisivat standardeihin nämä laitokset kuitenkin luovat myös työpaikkoja ja luovat riippumattomuutta energiaa tuottajista. Kiitoksia. Sitten komissaari Hogan puhuu lopuksi. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Monet teistä painottivat sitä, että PK polttolaitokset tuottavat huonoa ilmaa, joka vahingoittaa terveyttämme. Ja tämä, tämä on osa meidän ilmanlaatupolitiikkaa. Toivottavasti muut maat seuraavat perässä. Monet mainitsivat biomassan käytön polttoaineena ja ja tämä saattaa aiheuttaa merkittävää huonontumista ilmanlaadussa toimenpiteitä tehdä. Ja PK-yritykset voivat käyttää biomassaa. Että se vaativat, se, tässä vaaditaan aikaa, siirtymäaikaa, jotta voidaan ja, kehittää näitä biomassa käyttäviä laitoksia modernimmalle tasolle. Jotkut ne toimenpiteet, jotka liittyvät siihen, millä tavalla tämä direktiivi sitten näkyy PK-yrityksissä, jotka pyörittävät polttolaitoksia. Esittelijä, varjoesittelijät ja, ja ylipäätään täällä on pudottu että pyritään minimoimaan pk-yritysten hallinnollista taakkaa, joka on yksi meidän keskeisiä tavoitteitamme. Ja tässä ohjelmassa, tässä ehdotuksessa juuri pyritään tähän. Päästörajat ovat, ovat kohtuullisia ja, ja näitä, näitä, näiden toimenpiteiden tarkoitus on auttaa pk-yrityksiä, jotta he pystyvät käyttämään nykyisiä laitoksia ja te voidaan vähentää pienten laitosten valvontavaatimuksia. Täällä tilanne Irlannissa on, Irlannin syrjäseudulla ei ole. Se on otettu myös huomioon lainsäädännössä äh, sisältää, lainsäädäntö sisältää ehdotuksia, joita voidaan soveltaa äh, syrjäseutujen äärialueisiin, mutta jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä adekvaatteihin toimiin, jotta ne voivat ottaa huomioon tilanteen näillä alueilla ottamalla huomioon erityisolosuhteet syrjäseudulla. Kuitenkin kriteerit ovat samanlaiset kuin siellä alueella kuin Mantereellekin. Varmasti te hyväksytte tämän näkökohdan. Joka tapauksessa haluan kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita ja ja kollegani komissaari Vella ja hänen puolestaan minä onnittelen kaikkia mukana olleita esittelijöitä ja varjoesittelijöitä tästä kompromissista, joka on saatu aikaan, joka, joka on lähes kaikki ryhmät kattava sopimus. Kiitoksia paljon. Sitten viimeisenä esittelijä Andrej Jeep. Kiitokset puhemies. Kiitokset komission jäsen Hoganille siitä, että hän juuri korosti koko neuvottelutiimin aikaansaamaa kompromissia. Tämä on merkittävä lopputulos. Tällä pääsemme eteenpäin. Tämä parantaa ilmaston tilaan ja myös vähentää sairauksien määrää, niiden sairauksien, jotka johtuvat ilmansaasteista. Tässä on pidetty myös teollisuuden edut mielessä, varsinkin PK-yritykset ja ja ne jäsenvaltiot, joissa voisi olla vaikeuksia pieniä keskisuurten polttolaitosten tilanteessa. Ja kiitokset myös Lavialle. Hän on ollut koko neuvotteluissa mukana ja vaatinut tiukempia sääntöjä käytettäväksi uuden teknologian kautta. Jäsenvaltioissa on mahdollisuus omaa politiikkaa tietenkin myös käyttää ja omia omiin poikkeuksiinsa puuttua, varsinkin jos ilman saasteen määrä on noussut ja suurempi. Poikkeuksia tietenkin on tänne maalaisjärjen vuoksi asennettu erityisesti niillä aloilla, joissa kyse on, on biomassan käytöstä ja uusiutumattomista energiavaroista. Siellähän on suurempi määrä partikkeleita tiedossa. Ja me näin painotamme taloudellisia kysymyksiä ilmastokysymyksiin. Eli jos me rakennamme uuden polto, laitoksen ja sun verrattamme sitä vanhan korjaamiseen ja se olisikin kalliimpaa, niin tätä tietenkin mietitään, mietitään myös noiden laitosten elinkaarta. Ja haluaisin vielä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhömme asian edistämiseksi. Suurkiitokset myös työstän, tuestanne silloin, kun olin laatimassa tätä tekstiä. Kiitoksia esittelijälle. Näin keskustelu on päättynyt.